Bene. Oui. Se le premier, eh, è il primo punto all'ordine. del Ensimmäinen kohta esityslistalla. Sen pitää alkaa kello 15. Odottelimme teitä. Kramer, saatte nyt sitten heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Eli aiheena väline ydinturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä varten. Olkaa hyvä. Danke fürs Warten. Kiitoksia, että odotitte. Ei oikeastaan oltu, ollut ajateltu, että minä olisin ensimmäisenä kohtana, mutta aloitetaan. Ydinalan turvallisuusyhteistyö kolmansien maiden kanssa, siis EU ja kolmansien maiden välillä aika tärkeää. Muutamassa minuutissa yritän nyt esitellä sen, mitä olen tähän mietintöön kirjoittanut, mikä tilanne on. Tässä pyritään siviiliydinohjelmia kehittämään. Meillä se tietysti tarkoittaa, vaikka se ei tietysti kaikissa osissa Eurooppaa ole, niin että tästä tulee mahdollisuuksia meidän taloudellemme, tutkimuksellemme, mutta myös niille, jotka kehittävät turvallisuusstandardeja EU-ssa ydinalalle, ydinenergian siviilikäyttöön. Ja sen vuoksi on järkevää mielestäni puhua sopimuksista ja tehdä sopimuksia. meillä olisi hyväksi, jos eh, kun ajatellaan komission ehdotusta, niin tukea sitä pitkälti. Meillä on oikeastaan vain kaksi olennaista kohtaa, jotka olen lisännyt tai vahvistanut niitä. Kun ajatellaan Fukushiman tapahtumia, niin siinä on tullut selväksi, miten tärkeää on se, että voimaloiden operaattorit ja rakentajat ovat eh, riippumattomia toisistaan ja riippumattomia valvonta- ja lupaviranomaisista. Täytyy olla selkeä ero, selkeä riippumattomuus. Niitä ei saa sekoittaa toisiinsa, viranomaisia ja operaattoreita, jotta sitten voidaan välttää ihmisiä virheitä mahdollisimman paljon. Olen myös päädyttänyt sitä, että meidän ei pitäisi myötä vaikuttaa siihen, että tuetaan ydinteollisuutta eurooppalaisista varoista, vaan että me annamme vain tukea siihen, että annetaan sitä käyttöön, jos on kyse ydin ja energian käytön turvallisuudesta. Siihen voimme antaa panoksemme. Menettelytavasta vielä muutama sana. Nythän ollaan kuulemismenettelyssä ja itse asiassa se tarkoittaa, että ennen kuin virallista päätöstä jossain neuvoston tasolla tai missä vaan tehdään, niin parlamenttia kuullaan. Olen nyt todennut, että komissio tai neuvosto Euratomin kanssa on neuvotellut jo pitkälti valmiin sopimustekstin. Sitä myöten meidän parlamentin tekemämme työ on aika merkityksetöntä pitkälti ja sen vuoksi en tässä tietysti haluaisin tehdä selväksi, että tässä ei ole järkeä tässä menettelyssä. Olisi pitänyt odottaa, minkä panoksen parlamentti voi vielä tähän tekstiin antaa enempää. Ei ole sanottavaa, painotan, on siis kyse kolmen silmäiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä, ei ole kyse ydinturvallisuuden edistämisestä Euroopassa, se on ihan toinen asia ja paikka. Kyse on siitä, minkä panoksen me voimme antaa ja haluamme antaa ydinturvallisuuteen Euroopan ulkopuolella. Tässä vaiheessa en halua sanoakaan enempää tästä mietinnöstä. Grazie. La parola alla collega. Kiitoksia sitten kollega Jordan. Hvala lepa. Um, rada bi um, podprla kollega. Eh, Kiitoksia. Haluaisin tukea kollegaani edellistä puhujaa, joka sanoi, että on erittäin tärkeää, että ydinturvallisuudella on itsenäinen vahva säätely elin. Ja tämän vuoksi monia uudistuksia tähän suuntaan tarvitaan. Tuen luonnollisesti niitä, mutta odottaisin silti vielä, että me voisimme tehdä yhteistyötä muotoilemalla uusia tarkistuksia. Uskon, että meidän ei pitäisi ottaa tähän asiakirjan mukaan kysymyksiä, jotka aiheuttavat epäilyksiä eurooppalaisen lainsäädännön suhteen, jotka voisivat aiheuttaa sitä, että ydinvoimalta suljetaan perusteettomasti. En myöskään näe tarvetta rajata tätä välinettä vain niihin maihin, joilla tällaisia ohjelmia on ja jotka ovat jo sulkemassa ydinvoimaloita, sillä ennen kaikkea meidän pitäisi huolehtia turvallisuuden, korkeasta tasosta ja valvonnasta niissä maissa, joissa on jo toimivia ydinvoimaloita. Se, mikä tästä ehdotuksesta, komission ehdotuksesta puuttuu ja mitä meidän pitäisi mielestäni lisätä, on vahvempi ja suurempi rooli Euroopan parlamentille, jota pitäisi pitää ajan tasalla ja informoida jatkuvasti ajankohtaisista kysymyksistä ja meidän pitäisi luoda selkeä määritellä myöskin korkean tulotason maille esimerkiksi. Tarve saada aikaan vahva itsenäinen valvontaelin. Sen yhteydessä meidän pitäisi myöskin korostaa hyvin pätevien asiantuntijoiden tarvetta henkilöstössä ja myöskin Euratom-ohjelman roolia. Tätä välinettä pitäisi käyttää mahdollisuudena tukea parempaa ydinturvallisuutta kaikissa jäsenmaissa, ja sen pitäisi olla esimerkki näiden uusien stressitestien myötä. Kiitoksia. Kiitos, tämän Vidal Quadras. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tosiaankin EUn yhteistyö kolmansien maiden kanssa, kun yritetään parantaa ydinturvallisuutta, on aina ollut keskeinen ja perinteinen osa politiikkaamme tällä alalla. Ja nyt tämän erityisen ajankohtaista hetkellä, jolloin Euroopassa ja jäsenvaltioissa on vähän muutettu asenteita ydinvoimaan ja sitten kansainvälisesti koko maailmassa monissa kolmansissa maissa – on päätetty ja sitouduttu ydinvoimaloiden rakentamiseen. Kiina, Intia, Vietnam, Bangladesh, Venäjä, hyvin erilaisia maita. Ja nyt kun on tällaisia ydinvoimalla rakennusaaltoja tullut, niin EU pitää tehdä työtä, jotta näissä maissa rakennetaan ydinvoimaloita kansainvälisten turvallisuusstandardien mukaisesti. Tästä syystä meidän täytyy kiinnittää erityistä huomiota tähän välineeseen, joka luotiin vuonna 2007 ja halusimme tiivistää yhteistyötämme ei pelkästään naapurimaidemme kanssa, vaan kaikkien maiden kanssa, jotka ovat kiinnostuneita käyttämään ydinvoimaa siviilitarkoituksiin. Komission ehdotus on lähtökohtaisesti hyvä ja kollegamme Kramer on tehnyt mielenkiintoisia parannuksia, jotka ovat tehneet tai toivottavasti tekevät tästä direktiivistä vieläkin paremman. Tässä on viitattu hallinnon parantamiseen ja myöskin sääntely tahojen riippumattomuuteen. Tämä on tärkeää tietyissä maissa, koska Euroopassa on ponnisteltu sen puolesta, että sääntelyelimet olisivat poliittisesti riippumattomia, ja näissä kolmansissa maissa meidän on varmistettava, että tilanne on samanlainen. Myöskin on ihan oikein, kuten Kramerkin on todennut, että korostamme, kuinka tärkeä kansainvälinen yhteistyö on. Sillä tavalla voidaan edistää ydinsulkusopimusta voimakkaammin. Ja mehän olemme nähneet, mitä Iranissa tapahtuu ja mitä Iranin ydinohjelma, millaisia ongelmia se vaiku- aiheuttaa. Eli tässäkin Gramber on ihan oikeassa. Ja lopuksi täytyy muistaa, kuten tarkistuksessa 6 on todettu, niin me haluamme edistää sitä, että eurooppalaiset asiantuntijat ovat mukana näissä prosesseissa kolmansissa maissa. Ja jotkut jäsenvaltiot ovat luopuneet ydinvoimasta, vaikka uskonkin, että no, saa nyt nähdä, miten loppujen lopuksi käy. Ja ne, jotka ovat vähentäneet ydinvoiman käyttöä, niin joutuvat ehkä korjaamaan kantaansa pitkällä aikavälillä. Mutta tässä on suuri vaara menettää inhimillistä pääomaa ja asiantuntemusta tällä saralla Euroopassa. Ja näin ollen on hyvä, että meidän asiantuntijamme, varsinkin nuoret, ovat mukana näissä kolmansien maiden hankkeissa, jotta me voimme säilyttää tätä tietotuntemusta myöskin tulevaisuudessa. Kiitoksia. Jadot. Kiitoksia, Sten Jadot. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kuuntelin kollegaamme Hydra Kuoraisia hyvin suurella mielenkiinnolla, kuten aina hän puhui ydinvoimalaista Bangladesissa. Tämä on mielenkiintoista, sillä minä olen asunut Bangladesissa ja tehnyt töitä eurooppalaisessa valtuuskunnassa siellä. Ja tuolloin suuri projekti oli patojen rakentaminen. Meillä oli valtavaa kansainvälistä yhteistyötä ja kaksi miljardia dollaria käytiin asiantuntijuuteen, jotta voisimme rakentaa patoja, jotta näiden patojen avulla voitaisiin estää tulvien syntymistä Bangladesissa. Mutta lopulta yhtään ainutta patoa ei rakennettu, sillä virrat ovat niin muuttuvaisia ja maa on suistoaluetta hyvin matalaa aluetta, tasaista, että meillä ei ollut mitään mahdollisuutta kanavoida näitä virtoja. Ja nyt me puhumme ydinvoimaloiden rakentamisesta maahan, jonka kaksi kolmasosaa pinta-alasta on joka vuosi tulvien alla. Lähden tässä siitä ajatuksesta, että ydinvoiman kehitysmahdollisuuksia on kaikkialla. Tämä ei ole totta. Ei näin ole, vaikka me tukisimme ydinvoimaa. Eurooppalainen kokemus. Luonnollisesti mehän olemme tehneet stressitestimme. Te tiedätte, että vihreät olemme olleet ryhmänä hyvin kriittisiä näitä stressitestejä kohtaan, sillä monia riskejä ei ole otettu huomioon eurooppalaisella tasolla, tulipalojen riski, henkilökuntaan liittyvät kysymykset ähm, ja erilaiset pahantahtoiset iskut näihin voimaloihin. Ja tätähän me olemme myöskin Japanissa moittineet stressitestejä, eikä tässä ole kovinkaan hyvää esimerkkiä yhteistyöstä, mitä tulee ydinvoimaan liittyvien riskien vähentämiseen. Sitten kaksi pientä asiaa lopuksi. Kyllä meidän täytyy edetä niin, että säätelyviranomaiset ovat itsenäisiä. Tämä on aivan ehdotonta. Minä en tunne kaikkien viranomaisten tai säätelyelinten statusta, mikä se on, mutta tiedän, että Ranskassa heidät nimittää poliittinen valta, ja kun tiedämme, kuinka ydinteollisuus toimii, olipa se sitten siviili tai muuta teollisuutta, se liittyy vahvasti poliittisiin kysymyksiin ja tuolloin äh, presidentti tai muut poliittiset toimijat eivät anna täydellistä itsenäisyyttä alalle. Sitten toinen asia, rakentaminen niihin maihin, joka saattaisi sitten aiheuttaa ydinteknologian leviämisen. Tässä ei ole mitään kysymystä, mitään selkeitä rajoja ei ole olemassa siviili- ja sotilaallisen ydinteknologian välillä. On järjestelmä, jolla teknologiaa valvotaan, joka toimii enemmän tai vähemmän hyvin ja jonka mukaan esimerkiksi Yhdysvalloissa kaiken teknologian täytyy kongressin hyväksynnän kautta kulkea. Tämä on olemassa tällainen järjestelmä vain harvoissa maissa Euroopassa esimerkiksi. Voisiko parlamentti ilmaista kantansa tällaista arkaluotuisten teknologioiden viennistä, kuten ydinteknologian viennistä? Esimerkiksi Ranska on Gaddafille Libyaan myynyt ydinteknologiaa vuosi sen jälkeen, kun Libya otettiin terrorismiin syyllistyneiden maiden listalta pois. Tässä ei voida kyllä sanoa, että kyseessä olisi ollut vain se, että rauhanomaista teknologiaa, siviiliteknologiaa oltaisiin viety. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Onko komissiosta joku paikalla? Ei. No niin, sitten Kramer vielä. Okay, Kollegen, vielen Dank für die... Kiitos kollegoille suuresta tuesta. Olen myös avoin sille, että tämä voidaan ottaa tarkistuksia. Se on toivottavaakin se, että komissio ei ota kantaa. Se on valitettavaa toista, mitä aiemmin sanoin, mitä järkeä on kuulemismenettelyssä, kun kirjoitetaan tekstejä, jotka eivät enää voi tosiasiassa vaikuttaa mihinkään käytännön toteutukseen Euroopan sopimuksessa. Tärkeimmät meille kohdat ovat asia, asioita, joista on konsensus hallinnointu, riippumattomuus viranomaistelle. Mielestäni ei ole nyt järkevää ottaa esiin yksittäisiä maita esimerkkeinä mielestäni. Se sopimus ei ole sitä varten, että tuettaisiin Bangladesin ydinvoimaloiden rakentamista. Se oli vähän hauska esimerkki, täytyy sanoa. Yhteistyö saadaan aikaan vain silloin, kun tiedämme, että toiset valtiot suverenisti päättävät ydinvoiman rauhanomaisesta käytöstä ja kun ketään ei voi yhteisöön pakottaa, sitä voidaan vain tarjota, ja Euroopalla on mielestäni siinä tarjottava, ja sen vuoksi mielestäni tämä väline, joka käsittelyssä on, niin kun sitä yksityiskohdissaan parannetaan, niin se on järkevä väline, ja kiitos tästä pitkälle menestä tuosta. Grazie, signor Kramer. Kiitoksia. Määräaika tarkistusten jättämiselle on keskiviikko 5. syyskuuta puolelta päivin. Sitten Euroopan parlamentin Katarin ilmastonmuutoskonferenssia koskeva päätösasema ja Ulf Skog saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, Kiitoksia. Uh, detta handlar alltså om den resolution som... Tässä kyse on päätöslauselmasta, jonka EPPn valtuuskunta vie ilmastohuippukokoukseen Katarin Dohaan. Siis joulukuun alussa. Meillä on ollut erinomaista keskustelua kaikkien poliittisten ryhmien kanssa. Ja tietysti, mehän tiedämme, Voimme keskittyä siihen, että voimme tarjota toisille valiokunnalle sellaista, mitä ne voi tarjota. Me pidämme viimeisen kokouksen syyskuun alussa, mutta tähän asti tässä vaiheessa meillä on teksti, joka perustuu siihen, mitä, mistä on sovittu aiemmissa ilmastohuippukokouksissa. Joitakin lisäyksiä on. Muun muassa otamme esille tulokset Rion kokouksesta – jossa otamme esille, että emme ole tyytyväisiä niihin. Otamme esille myös sen, että G20-maat Los vahvistivat tämän kunnianhimon kunnianhimoiset tavoitteet aiemmista kokouksista ja niihin liittyvistä äh, fossiilisen puuttua niihin liittyvistä asioista. Fossiilista polttoaineista tulee siis, eh, ja huolta aiheuttaa se, että 2011 ne päästöt olivat ennätyskorkealla tasolla huolimatta talouskriisistä, jonka olisi pitänyt vaikuttaa eri suuntaan. Painotamme sitä, että monet maat EUn ulkopuolella tekevät suuria investointeja energiasuunnan muuttamiseen. Me haluamme, että komissio analysoi mitä sillä voi olla vaikutuksia meidän tulevaisuuteemme ja tuleva kilpailukykyymme. Me painotamme myös, että talouskriisi ei saa heikentää neuvotteluasemaamme ennen Katarin kokousta. Ja me valitamme sitä, että energiasäästön potentiaalia ei käytetä täysimääräisesti, ei EUn sisällä eikä kansainvälisesti. Ja viittaamme myös hintasignaalien merkitykseen markkinoille markkinoille, että miten markkinatoimijat tulevaisuudessa reagoivat energiaa käytön muutoksiin. Tässä ei ole mitään komplikaatioita. Kaikki mukana olevat poliittiset ryhmät, niillä on sellainen kunnianhimo, että kuten aiempina vuosina, voimme mennä ilmastohuippukokoukseen hyvän tekstin kanssa, jonka takana kaikki seisomme. Kaikki ovat antaneet panoksensa sekä niin, että on tehty tarpeellisia muotoiluja ja tehty välttämättömiä kompromisseja. Kiitos. Grazie. La parola. Kiitoksia sitten Jadon. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin nyt korostaa, kuinka laadukasta työtä esittelijä on tehnyt. Voimme saada aikaan monia kompromisseja rakentavassa hengessä. Ehkä yksi asia on sellainen, jota ei ole riittävästi otettu esille tässä mietinnössä. No, tätä nyt ei odotettu ihan näin nopeasti. Nythän puhutaan hiilivuodosta ja mahdollisista tuotannon siirroista tietyillä aloilla. Emme ole varautuneet siihen, että nämä tuotannon siirtämiset tapahtuvat hyvin nopeasti uusiutuvien energialähteiden saralla. Euroopassa edelleen on hyvin voimakasta kilpailua ja kilpailu on epäreilua Kiinan taholta, joka huomattavasti massiivisesti on lisännyt tuotantokapasiteettiaan. No tietysti tämä lisää uusiutuvien käyttöä, mutta tällä tavalla halutaan myöskin vallata kansainväliset markkinat. Yhdysvallat ovat reagoineet voimakkaasti tähän tulleilla 30-250 prosenttiin, mutta tällä hetkellä Euroopassa ollaan ihan hiljaa. Kun asiasta puhutaan komission jäsenen de Kyhtin tai puheenjohtaja Barroson kanssa, he tietysti vaikuttavat huolestuneelta aiheesta, mutta eivät sitten virallisesti tee asialle mitään. Eikä meillä ole mitään strategiaa sen varalta, kun ajatellaan nyt uusiutuvien energialähteiden tavoitteita. Meillä pitäisi olla alan teollisuutta, joka olisi innovoivaa, mutta joka myöskin sijaitsisi Euroopassa. Olen valmis tukemaan mietintöä ja Euroopan komission pitäisi nyt toimia. Tällä hetkellä ei voida hyväksyä sitä, että Eurooppa pysyy hiljaa, vaikka ehkä Eurooppaan pian saapuu Yhdysvalloista lasteja, jotka eivät ole peräisin Yhdysvalloista, siellä on kiinalaisia aurinkokennoja. Ja aikooko Eurooppa nyt sitten suojella tämän alan eurooppalaista teollisuutta vai ei? Grazie, la parola collega. Kiitoksia sitten Hibner. Dziękuję bardzo. Zbliża się... Kiitoksia. Lähestyy seuraava huikkokokous, huippukokous. huippukokous jonka täytyy ottaa kantaa ympäristön suojeluun niin, että todellakin suojellaan ympäristöä, eikä vain luoda uusia säännöksiä, jotka oikeasti eivät ole sitovia. Meidän poliittisen ryhmämme osalta niin meille on tärkeää ennen kaikkea se, että sopimus, jota tästä ehdotetaan, olisi todellakin kansainvälisen kansainvälisen tason sopimus. Kaikki tähänastiset askeleet, jota eri kokouksissa on ollut, ne eivät käytännössä ole aiheuttaneet mitään vaikutuksia, koska olemme itse asiassa menneet taaksepäin, emmekä puhuneet siitä, että mitä voimme allekirjoittaa yhteisesti. Mikä dokumentti olisi sitova, mutta koko yhteisölle, ei pelkästään Euroopalle. Tiedämme toisaalta myös, että ilman globaalia sopimusta Jos se ei ole globaali, niin sillä ei ole suurta merkitystä, jos ajatellaan meidän toimijamme Euroopan tasolla. Koska avainkysymys on oikeastaan se, että ilmastonmuutoksen torjunta tapahtuisi kaikkialla. Ja tässä suurin paine, tai suurin paino, jonka annamme, eh, on se, että olisi globaali luonteeltaan sopimus. Toinen kohta, jota painotamme, nyt kun meillä on kriisi, niin ehkä tulevaisuudessa tulee sellainen hetki, mutta nyt emme voi sallia sitä, että 2020 korotetaan päästöleikkaustavoitteita. Ei sen vuoksi, että me sitä tehtävästä selviäisi Euroopassa, mutta meidän täytyy ymmärtää se, että siihen eivät liity muut mukaan. Eli täytyy ottaa huomioon se, että on talouskriisi ja jos itsellemme haastamme itsellemme lisää haasteita, ne ovat vain paperilla haasteita. Eli mm, pysytään äh, jo sovituissa päästötasoissa, ettei kilpailukykymme kärsi eikä ylipäänsä talous Euroopassa, e, ja että teollisuus ei siirtyisi Euroopan rajojen ulkopuolelle. Semminkin, kun jos tuotantoa siirtyy Euroopan rajojen ulkopuolelle, niin silloin itse asiassa emme vähennä päästöjen tasoa. Päästöt ovat edelleen, mutta ne vain siirretään eri paikkaan. Kun ajatellaan sitä, että energian tarve kasvaa, koska ei sitä voi peittää, että teollisuus kehittyy, ihmiset haluavat hyötyä sivilisaation antamasta hyvinvoinnista, käyttää monia laitteita, ei voida myös ajatella, etteikö tätä energiaa siis tarvittaisi. Eli pitäisi ymmärtää, että jopa Euroopan alueella voi tulla päästöjen kasvua. Mutta jos tätä kasvua ei tulisi, juuri sen vuoksi, että pidetään näistä ehdoista kiinni, niin täytyy palata siihen, että kehitämme uusia ratkaisuja, uusia tekniikoita, jotka olisivat innovatiivisia, tehokkaita esimerkiksi tekniikat, liittyvät tehokkaaseen fossiilisten polttoaineiden käyttöön, että olisi parempaa teknologiaa energian käytön tehokkuudessa, kaikki epätavanomaiset energialähteet myös käyttöön, jotta voidaan saada ak- akkumuloituvia vaikutuksia, että voitaisiin er-, aurinkoenergia käyttää äh, joka hetki. Tällä hetkellä sellaista mahdollisuutta ei ole. Ja tällainen innovatiivisuus antaisi mahdollisuuden Siinä, että saataisiin enemmän työpaikkoja ja se antaisi Euroopalle mahdollisuuden kestävään kehitykseen. Yksi vielä tärkeä asia, jonka haluamme ottaa sille tässä valiokunnassa, on tärkeä asia päästöjen tuomisesta. Brittiparlamentin raportin mukaan se koski näitä tuotuja päästöjä. Ne kasvavat nopeammin kuin kotoperäiset päästöt. Tämä on hyvin huolta herättävä ilmiö. Siitä ei pidä pelkästään nostaa tietoisuutta, vaan täytyy myös ymmärtää, miten sitä voidaan torjua, koska se on todellakin polttava ongelma, joka täytyy ratkaista jo nyt heti. Grazie, la parola collega. Kiitokset, Jordan. Vsako leto pripravljamo to resolucijo in... Kiitoksia. Joka vuosi me valmistelemme näitä päätöslauselmia ja esittelijällä on aina haasteena se, mitä mukaan pitäisi ottaa. Mielestäni on aivan selvää, että mikään uusi lyhyen aikavälin äh, kunnianhimoinen tavoite päästöjen leikkaamisessa ei ole toteutettavissa, mutta silti meidän pitäisi keskustella niistä uudistuksista, joita voisimme tänä vuonna ottaa mukaan. Tiedämme, että Euroopan unioni taistelee kriisiä vastaan ja vaikeudet ovat vielä suurempia ja Kiina ei taas ole lainkaan tällaisessa tilanteessa. Nyt olisi ehkä aika kysyä itseltämme, minkälaisia mitattavissa olevia arvoja meidän pitäisi ottaa mukaan. Kaikki indikaattorit osoittavat, että Kiinan pitäisi alkaa toimia vastuullisemmalla tavalla ja että sen pitäisi ottaa kantaakseen suurempi osa taakasta. Tämä on meidän päätöslauselmassamme mainittu selkeästi. Meidän pitäisi vaatia komissiota olemaan kunnianhimoisempi kaikissa neuvotteluissa – ja kaikissa kansainvälisissä ponnistuksissa. Tähän asti korostusta on annettu kaikille sille, minkälaisia päämääriä me astamme itsellemme, mutta mielestäni tässä myöskin kansainvälistä aspektia pitäisi korostaa, sillä kaikki ilmastonmuutokset ovat globaaleja luonteeltaan ja ratkaisu niihin pitäisi myöskin saada aikaan globaalisti. Huomasin tässä mietinnössä, että me viittaamme, että meidän pitäisi pystyä laskemaan päästöjä ilman, että menetämme kilpailukykyä. Mutta mielestäni tämä on sellainen vuosi, jolloin meidän pitäisi välttää tämän tyyppisiä lausuntoja, sillä meidän pitäisi todeta, että Yhdysvallat ja Kiinat ovat, ovat sopeutuneet tähän kriisiin paljon paremmin kuin me, joten meidän ei pitäisi täl- tässä tekstissä todeta asiaa tällaisin sanoin. Meidän ei pitäisi antaa heille mitään polttoainetta meitä vastaan. Thank you. Kiitos sitten Rode. All the... Niin, Jordan on oikeassa. Minulle tuli vähän Johnny Logan mieleen ja hänen hittinsä Chess Another Year koska tämä on tämä sama puhe vuosivuodelta. Niin, haluamme kansainvälisesti kunnianhimoisen sopimuksen, ei pelkästään ilmaston takia, mutta haluamme varmistaa yhtäläiset kilpailumahdollisuudet ja taloudellisen kilpailun, kilpailukyvyn. Mutta vuodesta vuoteen on yhä hankalampaa uskoa YK toimintaan. Melkein tekisi mieli sanoa, että paras asia nyt olisi peruuttaa kaikki nämä toimet ja mielestäni on aika naivia edelleen uskoa sitovaan sopimukseen, jossa myöskin Kiina ja Yhdysvallat olisivat mukana. Miksi Kiina toimisi periaatettaan vastaan ulkosuhteissaan ja oikeudellisesti sitoutuisi kansainvälisesti ja lisäksi tähän liittyy suuri riski, että se menettäisi kasvonsa, kun Yhdysvaltojen kongressi todennäköisesti hylkäisi tällaisen sopimuksen. Ehkä meidän täytyy nyt katsoa vähän vaihtoehtoisia tapoja toimia ja miettiä markkinapohjaisempaa lähestymistapaa, jotta pääsisimme eteenpäin. YK on edistymisen puute ei tarkoita, että yksittäisillä alueilla tai jäsenvaltiossa ei olisi toimittu. Eli meidän täytyy nyt koordinoida näitä ponnisteluita ja mahdollisimman pitkään käyttää markkinoita, jotta edistystä tapahtuu. Me voimme saada hyvin paljon aikaan hyvien käytänteiden avulla, jakamalla niitä ja tekemällä parempaa yhteistyötä tutkimuksen ja innovaation alalla. Se ei ole helpompaa kuin YK on toimintatapa, mutta se on kuitenkin helpompi toteuttaa ja todennäköisesti tällä tavalla saataisiin kunnollisia tuloksia teollisuudelle ilmaston ja kilpailukyvyn hyväksi. Kiitos. Grazie, kollega Rode. Kiitoksia. Sitten komissio on nyt myöskin paikalla. Olkaa hyvä. Si, grazie. Um, yes, thank you very much. Uh... Kiitos kovasti. Mitä haluaisin tehdä. Ehkäpä antaa yleiskatsauksen siitä, että missä neuvottelussa ollaan. Toukokuussa oli jälleen tapaaminen Durbanissa. Hän sovittiin itse asiassa tästä USA-Kiina umpikujasta 2015 sitten tulisi sopimus. Kaikki osapuolet olisivat mukana, 2020 se alkaisi. Tämä voidaan nähdä siirtymävuotena todellakin, mutta se on tärkeä vuosi, koska täytyy suunnitella neuvottelumodaliteetit ja miettiä, että missä muodossa tämä uusi regiimi tulee olemaan tarkalleen ottaen, että voidaan varmistaa, että regiimi on järjestelmä on laillisesti sitä, vaikka kaikki ovat mukana ja olemme samaa mieltä tästä huolenaiheesta, että tämä on tärkeitä asioita. Neljä vuotta näyttää pitkältä ajalta, mutta on hyvin tärkeää, että aletaan vakalta pohjalta tänä vuonna jo muistuttaakseni, että neljä asiaa sovittiin Durbanista. Se, että hyväksytään ensi vuonna alkava uusi sitoutumisajan jakso. Toinen se, että kaikki osapuolet menevät eteenpäin merkittävällä tavalla laillisesti sitovaa sopimusta kohti. Ja sitten, että tämä jako otetaan huomioon kehittyneiden ja kehitysmaiden sitoumustasot ja jo ennen 2020 lähdetään kunnianhimoiselle tasolle sitoumuksissa. On tärkeää tehdä selväksi se, että sopimme toisesta sitoumuskaudesta Kioton pöytäkirjaan, eikä pitäisi olla epäilystä siitä, että siihen suuntaan mennään, vaikka sitä sovittiin osana pakettina. Ja että uskotaan siihen, että hyvässä uskossa muut osapuolet olivat, ja siinä on olennaista liikkumista siihen suuntaan, mikä on laillisesti sopiva, oikeus sitova sopimus toukokuussa, kun oli nämä välineuvottelut, useilta mailta tuli työntöä takaisinpäin, jotka haluavat, näyttävät haluavan uudelleen avata pakettia. Se on tietysti normaalia. Sen jälkeen, kun ministeriö jotain sopivat, byrokraatit, jotkut osapuolet haluavat vyöryttää takaisinpäin. Mutta täytyy todellakin varmistaa, että toimeenpannaan se, mistä viime vuonna sovittiin. Tässä mielessä on myös hyvin tärkeää, ja se mainittiinkin joissakin puheenvuorossa tänään, että täytyy myös kasvattaa kunnianhimon tasoa. Tietysti tiedämme, että tämä vuosi on erityisen vaikea, jotta luvauksia voitaisiin parantaa, jotka ovat pöydällä, mutta on tärkeää myös, että on täydentäviä aloitteita, ja jotkut on jo tehty, ja täytyy käyttää niitä maksimimäärässä. Tietysti kahdenvälistäkin yhteistyötä täytyy rinnakkain jatkaa ja näiden neuvottelujen kerran. Neuvottelut ovat joskus piinallisia ja pitkäaikaisia, mutta ei silti ole vaihtoehtoja mielestämme. Ja niin paljon kuin pitääkin muita polkuja työstää samaan aikaan, niin täytyy jatkaa sitä, että näihin neuvotteluihin keskitytään. Kiitos. Grazie, la parola rapporteur. Kiitoksia sitten vielä esittelee Ulfskog. Eh, tack för ordförande. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikista puheenvuoroista. On tietysti niin, että tätä päätöslauselmaa ei pyörrytä vuosien välillä. On tärkeää, että pidämme siitä kiinni Pidämme kiinni siitä, mikä meidän perusteella vaatuinen tietomme on, että meillä että haluamme saavuttaa yksimielisyyden, että haluamme saavuttaa globaalin sitovan sopimuksen. Ja juuri sen vuoksi meidän täytyy valmistaa näitä neuvotteluja ja lähettää viestiä myös vuosien välillä. Nyt kun tehdään tämän päätöslauselman kanssa töitä, niin sama aikomus kaikilla poliittisilla ryhmillä on juuri tästä kohdasta, että ei halua tehdä, haluta tehdä dramaattisia muutoksia, mutta otetaan huomioon se, mitä ympäröivässä maailmassa on viime kerran jälkeen tapahtunut. Ja se johtaa siihen, että tiettyjä muutoksia ja täydennyksiä tekstiin täytyy tehdä. Ja siinä voimme työstää kantoja, kantaa, jonka takana voimme kaikki seisoa, ja sitten löydetään hyväksyttäviä kompromisseja. Tietysti myös YK on yhteydessä, tähän mennään myös. On kovin työlästä ottaa huomioon kaikki, mikä YKssa tapahtuu, koska siellä on paljon enemmän maita mukana kuin 27, mutta ei ole mitään vaihtoehtoa. Ja joskus voi kuulostaa siltä, että just another year, niin YKssa kuin EUssakin, mutta totuus on, että olemme tulleet Durbanin jälkeen taittaneet matkaa. Tietysti aina voidaan sanoa ilmastohuippukokouksista, että ei siellä mitään hyvää saavuteta. Ja se tietysti, ei meillä ole koko matkaa menty, mutta on vähän menty oikeaan suuntaan, vähän matkaa. Ja viime Durbanin huippukokouksessa oli selkeää se, että huolimatta siitä, että lopussa saatiin sopimus Yhdysvaltain ja Kiinan välillä, joka ei ollut, mutta se ei ollut tarpeeksi kunnianhimoinen meille, niin oli kuitenkin niin, että EUn merkitys oli aivan ratkaiseva kokouksen kannalta. Koko energia huippukokouksessa tuli EUsta. Sitten lopussa onnistuttiin löytämään kiertoteitä meidän kunnianhimoisten tavoitteidemme ohi, mutta jos emme olisi olleet sillä tulos olisi vieläkin huonompi. Ja sen vuoksi on niin tärkeää, että jatkamme sitä, että meillä on kunnianhimomme ja että pyrimme tähän yksimielisyyteen ja että pidämme kiinni siitä, mitä YKssa on sovittu ilmastopolitiikka ei ole jokapäiväistä arkipäivän politiikkaa, vaan sen, siinä pitää olla hyvin pitkän aikavälin näkyvät. Ei siinä ole mitään glamuuriakaan sen ympärillä, mutta kyse on meidän selviytymisestämme ja olen ylpeä siitä, että puolueen ryhmissä olemme päässeet niin hyvään yksimielisyyteen tästä näkökulmasta. Kiitos. Kiitoksia. Nyt epätavallisesti täällä varjoisitte pysyvät kaksi kertaa puheenvuoroa, mutta nyt keskustelu on päättynyt, mutta saatte nyt yhden minuutin puheenvuoron vielä. Tarkoitus ei ole uudelleen käyttää puheenvuoro. Minä äh, kuuntelin komissiota, kun he vastasivat liittyen päämäärien. Tämä on hyvä Uskon, että Ranska liittyy niihin maihin, jotka halusivat olla kunnianhimoisempia, mutta minulla oli hyvin teollisuutta koskettava kysymys ja olin varma siitä, mikä komission mielipite olisi näistä kiinalaisista ö, tuontituotteista. Halusin vain uudelleen sen tuoda esiin, koska en kuullut vastausta vielä siihen. Commissione ritiene di non aver risposta a questa domanda. Komissio ei vastannut tähän. Onko teille jotain sanottavaa vai mitä mieltä olette? Yes, no, thank you. Yes, no, the... Niin, me panimme merkille tämän asian. Meidän täytyy sitten keskustella tästä komissiossa. Tämä nyt ei liity suoranaisesti ilmastoon, mutta tämä on pantu merkille tämä huomio. Grazie. Allora andiamo avanti. Kiitoksia, sitten jatkamme. Eli energiatehokkuus ja direktiivien 2004-8 EU ja 2006-32 EU kumoaminen. Ja puheenvuoron saa Claude Turmes, olkaa hyvä. Uh, I think I have a question, a procedural question before, uh, before we start. Uh, Minulla olisi menettelytapa kysymys ennen kuin aloitamme. Minä ja varjoesittelijät, me olemme suunnitelleet tämän keskustelun kello viideksi. Minä en halua aloittaa keskustelua ainakaan varmistamatta, että olemme Hallin ja Thompsonin ja muut tavoittaneet. Sillä muutoinhan he sanovat, että tämä on aivan epäreilua heille – ehkä meidän pitäisi selventää tämä asia ennen kuin minä aloitan, sillä minä en halua, he, että heille tulee sellainen mielikuva, että minä käytin puheenvuoron ja he eivät pystyneet sitä kommentoimaan. Tämä on viimeinen mahdollisuus, koska me äänestämme huomenna. Ehdotan, että pidämme viiden minuutin ä, eh, tauon ja soitamme heille ja tarkistamme, ovatko he talossa ja voisivatko he tulla paikoille, paikalle, sillä muuten tuntuu, että tämä on hiukan epäreilua Sanon tämän, koska haluaisin aluksi kiittää kaikkia varjoesittelijöitä suuresta työstä, jota he ovat saaneet aikaan. Ja nyt minä en halua, että heille tulisi huono tunne, että huono tunne syntyisi tänne varjoesittelijäryhmään. Prima, io volevo solo... No, muistuttaisin vain Turmesille, että esityslistassa ei ole mitään aikataulua. Tässä on ainoastaan aikataulu koordinaattorin kokoukseen. Mutta muut kohdat esityslistalla, ne hoidetaan siinä järjestyksessä, kun ne hoidetaan aloimme kello 15, eikä tässä ole sen tarkempaa aikataulua eri kohtien osalta. No ehkä joku kollega voi sitten kuvitella, kuinka paljon jostain tietystä aiheesta suurin piirtein keskustellaan, mutta esityslistalla ei ole mitään tarkempaa aikataulua. Pilar Rikasti, olkaa hyvä. Gracias, presidenta. Kiitoksia, puheenjohtaja. En nyt halua tuottaa Claudille mitään pettymystä, mutta ei nyt pidä unohtaa, että nämä henkilöt, jotka hän muistutti, ovat varmaankin vielä täällä parlamentissa ja eri syistä, ja se on ihan ymmärrettävää. Jotkut varjoesittelijät ovat jo ilmoittaneet, että he eivät pääse paikalle, ja erityisesti Piper on ilmoittanut tästä. hän on EPPn varjoesittelijä. Hän ei pääse tänään paikalle. Ja minä, minun piti puhua hänen puolestaan ihan lyhyesti kylläkin. Ja haluaisin vain onnitella me valiokunta siitä, että olemme tehneet hyvää yhteistyötä. Tämä nyt on tilanne, Claude. Meidän täytyy nyt edetä, jatkaa tätä keskustelua Sinähän muistutit tai kerrot siitä, mitä on saatu aikaan. Ja tässä puheenvuorossa toteaisin, että tulos on ollut aika hyvä. Ja meillä oli yhtenäinen kanta, joka oli tärkeä, jotta saimme läpi sen, mitä saimme läpi. Muuten se olisi ollut paljon hankalampaa. Meillä on ollut niin monta mahdollisuutta keskustella tästä aiheesta sekä tässä valiokunnassa että myöskin ryhmäkokouksissa. Ainakin minun ryhmässäni näistä asioista on jo puhuttu ja varmaan myöskin muissa poliittisissa ryhmissä. Eli nyt kun ajattelemme tätä hetkeä, jota elämme, niin meidän täytyy nyt varata hiukan aikaa ja välitämme nämä kiitokset tietysti kaikille varjoesittelijöille, minä omalleni. Ja hän on puhunut tästä aiheesta jo monta kertaa. Kiitos. Volevo informare anche collega... Niin Turmesille vielä tiedoksi, että Thompson ja Fenn Hall ovat ilmoittaneet, että he eivät pääse paikalle. Eli Piper, Thompson ja Hall eivät ole paikalla. Uskon, että esittelijänä minun velvollisuuteni oli varmistaa, että meillä oli tämä tieto, ja sitten jos luonnollisesti sellaista syistä, jotka ovat niitä, mitä ovat, nämä henkilöt eivät pysty olemaan paikalla, minä olen valmis aloittamaan nyt keskustelun. Onko minulla viisi minuuttia tai jotakin tämän tyyppistä? Okei. <laughs> Okay. Good. And you stop me or you, you put it on, on the... Uh... Ja sitten otatte aikaa kun puhun. Hyvä. Aivan. Ensimmäinen asia on se, että uskoisin, että tämä koko keskustelu alkoi kesäkuussa, kun komissio teki oman ehdotuksensa ja vuotta myöhemmin ja muutamia viikkoja myöhemmin uskoisin, että olemme tilanteessa, jossa meillä on laaja äh, yksimielisyys, jota neuvosto on jo tukenut. Ja uskon, että huomenna ITRE-valiokunta tulee tukemaan tätä ja sitten syyskuussa voimme siitä päättää. Tämä on hyvä asia. Huolimatta tästä suuresta kriisistä, jossa elämme, Eurooppa toimii. Pystymme laatimaan tällaista monimutkaista lainsäädäntöä, lähestulkoon vuodessa. Tämä on hyvä merkki siitä, että parlamentti ja neuvosto yhdessä komission kanssa pystyvät siirtymään eteenpäin ja viemään Eurooppaa eteenpäin. Ja aivan alusta lähtien minä pidin tätä lainsäädäntöä myöskin hyvin suurena osana siinä, että Eurooppa pääsee kriisistä yli. Tässä voisin lainata yhtä lukua. Vuonna 2000 ne ja 27 jäsenmaat, jotka nyt ovat jäsenmaita, kuluttivat noin 50, yli 50 miljardia öljynä kaasun ostamiseen. Ja vuonna 2011 nämä sama maat, samat maat käyttivät noin 500 miljardia öljynä kaasun ostamiseen. Ja tämä luonnollisesti on seurausta siitä, että oma öljyn ja kaasun tuotanto erityisesti Pohjanmerellä laskee ja sitten myöskin siitä, että öljyn ja kaasun hinnat ovat paljon muuttuvaisempia ja ovat nousseet. Eli 500 miljardia on nyt Euroopan taloudesta lähtenyt tämän muoto ja tämän lainsäädännön kautta me tuomme osan tästä ulos lähtevästä rahasta, joka edustaa suurta alijäämää takaisin. Me tulemme tällä lainsäädännöllä varmistamaan sen, että ostamme vähemmän öljyä ja kaasua ja että me ähm, korvaamme tämän investoinneilla Euroopassa. Tämä tarkoittaa myöskin työllisyyttä Euroopassa. Työllisyyttä tarvitaan ja mahdollisesti myöskin voimme saada etua, kun kehitämme tiettyjä teknologioita energiatehokkuuden alalla ja myöskin konsepteja, jotka tekevät teollisuudelle mahdolliseksi sitten olla aktiivisia globaaleilla markkinoilla kaikki tulevat tarvitsemaan innovatiivisia teknologioita, kun energian kulutusta halutaan tulevaisuudessa vähentää. Mitä tulee direktiiviin itseensä, uskon, että tässä on kaksi aspektia. Ensimmäinen on se, mitä me haluamme tällä direktiivillä saavuttaa, ja sitten toinen on se, mikä direktiivin rakenne on. Aloitan nyt rakenne puolesta. Se, mitä olemme tässä tehneet, on se, että me olemme muuttaneet poliittisen julistuksen maali, kaks, vuoden 2007 maaliskuulta, jolloin valtiopäämiehet sanovat, että Euroopan pitäisi olla 20 prosenttia parempi energiatehokkuudessa. Tämä oli siis poliittinen lausunto. Ja erityisesti artiklan 3 ja 19 myötä me muutimme tämän poliittisen lausuman laillisiksi puitteistoiksi, jossa kansan, kansalliset viranomaiset joutuvat sitten määrittelemään kansalliset päämääränsä. Ne tullaan ilmoittamaan komissiolle ja komissio jo vuonna 2014 tulee tekemään laskelmia näistä tiedoista lähtien. Ja jos nämä 27 maan luvut eivät muodosta 20 prosentin vähennystä. Komissio tulee ehdottamaan uusia toimia, jotka voisivat liittyä kansallisiin toimiin ja vahventaa niitä. Eli kyseessä nyt ei ole enää löyhä poliittinen julkilausuma, nyt meillä on lainsäädännöllinen puitteisto olemassa. Me olemme rakennusten alalla saaneet aikaan julkiseen rakentamiseen liittyen heikohkon direktiivin, jota minä itse suren, mutta sitä vastoin me saimme aikaan vahvan rakentamiseen liittyvän tiekartan aikaan, ja se tulee pakottamaan kaikki jäsenmaat laatimaan pitkän aikavälin suunnitelman siihen, kuinka he voivat auttaa ihmisiä uudistamaan rakennuskantaa. Toinen, tämä, muut tärkeät artiklat ovat kahdeksan, joka liittyy kuluttajiin. Tämä artikla on yksi niistä, joihin minä en ole tyytyväinen, sillä se ei anna kuluttajille kaikkia niitä oikeuksia, joita meidän pitäisi heille taata. Tämä on jotakin, missä täytyy työtä jatkaa. Meillä on myöskin 13, 14 ja 15 artiklat, jotka ovat erittäin hyviä, joilla nopeutetaan energian säästömarkkinoita. Me helpotamme kolmannen, kolmasien osapuolien rahoituksen antamista ja sopimusten tekemistä ja myöskin rohkaisemme jäsenmaita tarkastelemaan kansallisia sääntöjä äh, moniomistajuuteen liittyen ja siihen, kuinka he voisivat äh, energiatehokkuusinvestointia helpottaa. Viimeiset sanat sitten liittyen tähän suurteen kään, kädenvääntöön, artikla 6, 1.5. Ähm, tässä jäsenmaat ovat pyrkineet onnistuneet saamaan 27 prosentin ähm, tasa katon. Tämä on huono asia mielestäni, mutta hyvä uutinen tähän liittyen on se, että uskon, että yhä useampi maa äh, tulee kopioimaan ranskalaista, tanskalaista, englantilaista energian säästön velvoitetta. Tässä on yritysmalli sähkö- ja kaasu yrityksille, jotka nyt vain myyvät sähköä ja kaasua. Tulevaisuudessa he tulevat olemaan energian säästömarkkinoilla aktiivisia ja tämä voi auttaa investointien houkuttelemista teollisuuden modernisaatioprosessiin. Nyt tällä hetkellä liian jäykät teollisuuden investointiodotukset, jotka ovat usein 12 tai 14 kuukauden pituisia, ovat tätä estämällä, estämässä. Jos me voimme yhdistää investointi- ja teollisuusyritykset ja saada investointiaikavalla pidemmiksi, voimme parantaa kilpailukykyä. Ja sitten toinen asia, artiklassa 6, vuonna 2016 kaikki nämä vaatimukset voidaan päättää, koska yleis asetus tulee sitten voimaan. Viimeinen kysymys. Mitä tämä direktiivi sai, sai, saavuttaa? Nyt tavoite on, tämä on kolme, artikassa 3,20 prosenttia. Tämä direktiivi yksinään tulee luomaan noin 15 tai 15 plus prosenttia vähennystä ja meillä tulee olemaan ähm, vedenlämmityskattiloiden suhteen uusi merkintäjärjestelmä, labeling-järjestelmä, ja se on mukana jo tässä 15 prosentissa, ja minä olen hiukan huolissani siitä, että erät jäsenmaat ja ehkäpä komissiokaan ei ole tässä kovinkaan ähm, selkeä tässä veden lämmitys kattila kysymyksessä. Meidän pitäisi todellakin rohkaista jäsenmaita ryhtymään tähän toimeen. Sitten toinen toimi, joka voisi auttaa meitä menemään 15 prosentin yli, on ähm, hiilidioksidipäästöt autoissa – Potentiaalisesti voisimme näin päästä 16,5 tai 17 prosenttiin vähennyksiä. Tämä tarkoittaa että me olemme matkalla 20 prosenttiin, mutta todennäköisesti meidän täytyy käyttää tätä uudelleenarviointilauseketta artiklassa 3 vuonna 2014 ja sitten äm, artiklan 6 uudelleenarviointia vuonna 2016, jotta varmistamme tähän 20 prosenttiin asti pääsyn. Lopuksi haluaisin sanoa, että olen hyvin kiitollinen kaikille parlamentin jäsenille, jotka ovat olleet mukana työssä varjoesittelijöinä. Ja haluaisin myöskin kiittää meidän puheenjohtajaamme, joka on ollut erittäin suureksi avuksi, kun neuvottelimme neuvoston kanssa. Ja minun suurimmat kiitokseni menevät henkilökunnalle. Freten Michel oma henkilökohtainen, niin, mutta uskon, että myöskin voimme kiittää Hannes Kuulia ja sihteeristöä. Haluaisin kiittää siitä, että olette olleet niin tehokkaita tänä vuonna. Ja varmastikin voin tämän myöskin laajentaa kaikkien poliittisten ryhmien henkilökuntaa ja avustajia koskemaan. Ilman teidän työpanostanne emme olisi saaneet tätä työtä päätökseen. Kiitoksia. Grazie, nome di tutti. Kiitoksia. Eli me kaikki olemme kiitollisia tekemästäsi työstä, mutta seuraavaksi puheenvuoron saa sitten Vidal Quadras. Kiitoksia puheenjohtaja. Tietysti voimme olla tyytyväisiä neuvotteluiden tuloksiin ja täytyy esittelijää onnitella ja kaikkia muita, jotka olivat mukana neuvottelemassa. kun työstimme tätä energiatehokkuusdirektiiviä, niin tilanne oli vähän paradoksinen. Yhtäältä kaikki olemme samaa mieltä siitä, että energiatehokkuus on paras ja tehokkain tie edetä, jotta pääsemme tavoitteisiimme, eli vähemmän päästöjä, toimitusvarmuus ja myöskin kilpailukyky. Siitä olemme yksimielisiä. Hyvin harvoissa asioissa olemme niin yksimielisiä kuin siinä, että me haluamme taloutta, joka on paljon tehokkaampaa energiankäytön suhteen. Eli yksimielisiä tavoitteiden suhteen ja periaatteiden suhteen tässä valiokunnassa. Mutta sitten paradoksaalisesti direktiivi tulee nyt hankalaan hetkeen. Yhtäältä vaaditaan, että alan yritykset ponnistelevat nyt kun olemme vakavassa taantumassa ja talouskriisissä. Eli on ihan normaalia, että jos yritykselle nyt annetaan lisätaakkaa, niin he, ne vastustavat sitä. Ja hallitukset, joista monet ovat hyvin hankalissa budjettivaikeuksissa, koska täytyy vähentää alijäämää – valtioilla on paljon velkaa. Ja nyt sitten tulee direktiivi, joka vaatii lainsäädäntöä, joka on hyvin tiukkaa, mutta myöskin investointeja. Eli tämä tulee nyt hallitukselle hyvin hankalaan hetkeen. Eli millä tavalla sitten tämä ristiriita saadaan ratkaistua? No se, mitä Claude teki, on mielestäni ollut ihan oikein. Täytyy olla joustava. Direktiivissä on puhuttu tavoitteista, siinä on puhuttu menettelyistä, toimintatavoista, ja samanaikaisesti siinä jätetään riittävästi liikkumavaraa ja joustavuutta, jotta jokainen jäsenvaltio oman tilanteensa mukaisesti voi sitten tehdä sen, mistä direktiivissä on määrätty. niin kuin usein parlamentissa käy. Tämä on hyvin vastuuntuntoista ja vakavaa työtä, jota on tehty, ja olemme saaneet aikaan hyvän tuloksen ensimmäisessä käsittelyssä. Esittelijä täytyy onnitella, ja olen ehdottomasti samaa mieltä siitä, että meidän täytyy onnitella myöskin valiokunnan puheenjohtajaa ja Claudin tiimiä ja valiokunnan sihteeristöä sehän on antanut kaikkensa näissä neuvotteluissa. Ja lisäksi tässä pysy hyvässä fyysisessä kunnossa ja tässä on muutama kilokin varmaan karissut. Kiitoksia puheenjohtaja. Al collega Vildal Quadras. Kiitoksia. Sitten Fiona Hall, olkaa hyvä. Thank you. Um, I would simply... Kiitoksia. Minä haluaisin yksinkertaisesti lisätä muutaman lisäkiitoksen niihin kiitoksiin, joita Claude tässä esitti eri henkilöille henkilökunnan joukossa. Ensimmäiset henkilöt, jotka halusin mainita, ovat itse asiassa Tanska maana. He olivat erittäin tärkeässä roolissa tässä neuvottelussa. Ja sitten Claude itse esittelijänä on nyt hyvin vaikea muistaa, kuinka vaikea mahdottomalta tämä direktiivi näytti pitkän aikaa ja laajalti oletettiin, että me emme pääsisi tässä päätökseen tarkistusten kautta saisi aikaan sellaista tekstiä, joka voitaisiin käsitellä ja saada se neuvoston, saada se neuvoston kanssa sovittua ja sitten pitkän aikaa ajateltiin, että neuvoston kanssa ei päätäisi, päästäisi minkälaiseen sopimukseen, sillä meidän kantamme oli niin kaukana heidän kannastaan. Ja tässä uskon, että kaikki parlamentissa ovat nyt suuret kiitokset Claudelle velkaa hänen taidostaan ja siitä luottamuksesta, jolla hän sai tämän parlamentin kannan läpi. Ja siitä tosiasiasta, että hän onnistui saavuttamaan todellakin hyvin huomattavan vahvan tekstin erittäin erittäin vaikeissa tilanteissa. Ja kaikki neuvottelut menivät parlamentin kannalta erittäin hyvin. Kiitoksia. Grazie la collega Hall. Non ho più... Kiitoksia muita. Ah, Chichester vielä. Thank you, Madam uh, Chairman. And... Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen, että en kuullut osaa keskustelusta, mutta haluaisin sanoa vain muutaman sanan Ruva Fordin tilalla, joka pahoittelee, että ei ole paikalla. Hänellä on muita trilogineuvotteluita muualla ja hän halusi minun kiittävään esittelijää hyvästä työstä ja varjoesittelijöitä tästä tiimisuorituksesta tämän mietinnön osalta. Tehtävä on ollut kova. Olette tehneet kovasti työtä ja hyvää työtä ja kaikki ansaitsette onnittelut. Hyvin haastavassa asiassa. Erityisesti kun otetaan huomioon nämä erot, joita parlamentin ja neuvoston välillä oli. Hän pyysi minua sanomaan, että hän on tyytyväinen, että direktiivi tarjoaa jäsenvaille tarvittavan joustavuuden toteuttaa paljon tarvittavia, kovasti kipeästi tarvittavia energiatehokkuustoimia. Jotkut tietysti valittavat sitä, että ei ole sitovia kansallisia tavoitteita. Minä en sitä tee. Hän uskoo, että sitovat tar- tavoitteet olisivat vähemmän hyviä kuin mitä direktiivissä nyt on. Eli nyt omistajana ovat sitten jäsenvaltiot, jotka saavat tulokset aikaan. Kannattaa esille, että nyt ensimmäistä kertaa jäsenvaltiot ovat lähteneet sitoviin energiatehokkuustavoitteisiin. Sitovat tavoitteet ovat riskibisnestä minun mielestäni, mutta kollegat sitä valiokunnassa kovasti haluavat, ja hän on sitä mieltä, että tulos on reilu kompromissi, ja jälleen onnittelee kaikki, jotka ovat tässä työssä olleet mukana. Kiitos. Grazie anche al collega Chichester. Pilar de... Kiitoksia, Pilar de Castillo. Thank you very much. I started to... Kiitoksia. Keskustelun alussa vain minä ja Claude olimme täällä paikalla. Nyt täällä on muidenkin ryhmien edustajia, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron, eli oman ryhmäni puolesta ja Piperin puolesta, joka oli meidän varjoesittelijämme, että hän myöskin tietää, millaista työtä tässä nyt on saatu aikaan esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Ja sitten tästä sisällöstä Jolloin tässä tämä Piperin viesti, niin hän katsoo, että jollain tavalla olemme toivoneet, että neuvosto olisi sitoutuneempi näihin kunnianhimoihin, joten ymmärrämme, että neuvoston kunnianhimo on alhaista alhaisempaa kuin EPP olisi toivonut, mutta EPP kuitenkin harjoittelijamme nimissä pitää hyvänä, että näihin tavoitteisiin voidaan päästä joustavin toimin. Eli tämä joustavuus on äärimmäisen tärkeää meille. Eli meidän täytyy arvioida tätä direktiiviä myönteisellä tavalla, joten en nyt puhu pidempään. Olemme tästä keskustelleet jo niin monta kertaa aikaisemmin, mutta nämä sanat siis minun poliittisesta ryhmästäni ja Markus Piiperiltä varjoesittelijältämme. Kiitos. Grazie. Allora, mi sembra... Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, eli seuraavaksi sitten komissio. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um, on behalf of the Commission... Kiitoksia puheenjohtaja komission puolesta. Haluaisin sanoa, että tämä on ollut hyvin sekä huomattava, että vaikutuksen tehnyt neuvostelu. Me jaamme kaikkien mielipiteen siinä, että tämä on suuri askel eteenpäin ja antaa meille pohjan todellakin laatia energiatehokkuuspolitiikkaa vahvalle pohjalle. On tiettyjä edistyksiä, jotka ovat selkeästi määriteltäviä esimerkiksi pitkän aikavälin rakennusdirektiivi, jonka voisin mainita. Muitakin on, joissa tulos on parempi kuin komission alkuperäinen ehdotus ja parlamentti on saanut neuvotteluissa erittäin tehokkaita hyviä ajatuksia läpi ja olemme kiitollisia näistä. Esittelijä, puheenjohtaja ja koko neuvotteluryhmä oli luja, tehokas neuvotteluryhmä neuvoston kanssa ja tämän vuoksi saimme tämän hyvän tuloksen aikaan. Komission puolta voimme luvata kolme asiaa. Ensinnäkin me alamme toimeenpanna tätä direktiiviä jäsenmäiden kanssa heti. Ja jos te olette jo äänestäneet täysistunnossa, me tulemme sitten aloittamaan syyskuussa keskustelun siitä, äh, mitä meillä on pöydällä ähm, jäsenmaiden kanssa. Toinen asia on sitten se, että me tulemme ähm, nämä jäljessä laahanneet kysymykset, esimerkiksi tämä vesi ähm, lämmityskattila kysymyksen ratkaisemaan. Ja kolmanneksi me olemme tietoisia siitä, että te ähm, jo olette, että me tulemme analyysimme kanssa takaisin luoksenne vuonna 2014. Ja me olemme valmiita tämän tekemään. Tämä on ollut hyvin tehokasta yhteistyötä ja haluaisin kiittää teitä tästä. Bene, grazie. Allora, Turmes. Kiitoksia sitten vielä Turmes loppupuheenvuoro. Olkaa hyvä. I think it's easy to conclude uh, this... No, tämä on helppo tehtävä. Tämä on ollut kiehtova vuosi minulle ja varmaan myöskin varjoesittelijöille ja sihteeristölle. Nyt olemme valmiita kunnon kesälomaan, jotta voimme kerätä vähän voimia tämän pitkän urakan jälkeen. Haluaisin vielä varmistaa, ja komission tiimi on myöskin tehnyt hyvää työtä, mutta jos tätä boileripäätöstä vielä lykätään, niin sitä ei voida hyväksyä. Ja meidän pitää nyt painostaa jäsenvaltioita, jotta asiassa edetään. Muuten väitte sitä, että tämä 15 prosenttia plus niin se ei pidä paikkaansa, koska siinä on mukana boilerit. Eli se on varmistettava. Ja sitten on toinen asia. Eli meille, me tarvitsemme komissiolta selkeämpiä merkkejä. Meillähän on kirjallinen julkilausuma, josta on neuvoteltu. Ja me taistelimme pitkään komission kanssa sanasta kiireellinen. Kiireellinen ja puhuin tästä Liisen kanssa, joka laati lausunnon ympäristövaliokunnasta. Hän on tohtori. Ja kun Otil sanoi, että tilanne on kiireellinen, niin silloin lääkäri ei lähde ensin lomalle kuudeksi viikoksi tai kahdeksi kuukaudeksi, vaan hän leikkaa tai toimii välittömästi. Eli pitäisi olla täysin selvää, että julkinen, kirjallinen julkilausuma, josta neuvosto komission kanssa on neuvoteltu, siinähän on lupaus, eli että muutetaan tätä huutokauppamenettelyä. Siinä on tehtävä ehdotus ennen kesätaukoa eikä vasta sen jälkeen, koska muutoin tulee sellainen vaikutelma, että komissio, joka on ollut mukana neuvotteluissa, meillähän oli neuvoston kanssa erimielisyyksiä tästä asiasta, eli millä tavalla saadaan sopu EU-ETSstä. Eli tämä julkilausuma oli ratkaisu siihen, ja toimielimillisistä syistä ei voi käydä niin, että sen jälkeen kun on allekirjoitettu tämä julkilausuma, komissio ei sitten toimikaan lupaustensa mukaisesti. En nyt puhu tästä tämän enempää tänään, mutta Teidän pitäisi kuitenkin komission välittää tämä viesti. Nyt varmaan voimme olen, olemme valmiita äänestämään huomenna ja meidän täytyy järjestää sitä kansallista tätä tehokkuuspolitiikkaa, eli mitä nopeammin työ saadaan käyntiin, niin sitä parempi. Ja mielestäni olemme saaneet aikaa jotain hyvää myöskin Euroopan talouden ja kilpailukyvyn kannalta. Kiitos. Thank you for the very kind words. Ja kiitoksia Fionalle ja Aleholle Gilesille ystävällisistä sanoista. Kiitos. Allora, grazie ancora al collega Turmes. Già ric- Kiitoksia Turmes. Eli äänestys on siis huomenna, huomenna aamulla Valiokunnan kokous on päättynyt. Jatkamme huomenna kello yhdeksän. Ja nyt sitten jatkamme koordinaattorien kokouksella, jotka on kutsuttu paikalle nyt etuajassa. Kiitos.